Okay, welcome everybody who happens to be here. Tervetuloa kaikille niille, jotka sattumoisin ovat paikalla. Me lykkäsimme kokouksen aloittamista, jotta useampi jäsen ehtisi paikalle. En aio tyhjälle salille tehdä puheenjohtajan ilmoituksia, joten lykätään ne eteenpäin. Esityslistalla otetaan ne ennen äänestyksiä ja tällä muutoksella voimmeko hyväksyä esityslistan. Kiitos. Eli nyt voimme sitten siirtyä eteenpäin käsittelemään yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää EU-tasolla. Tarkoitus on käsitellä tarkistuksia ja esittelijänä on Ashley Fox. Ashley, ole hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On etuoikeus puhua näin täyteen pakatulle salille tänä aamuna. Haluaisin myöskin kiittää niitä jäseniä, jotka jättivät tarkistuksia tähän mietintöön. Monet niistä ovat tervetulleita ja lisäävät jotakin tähän mietintöön. Minun täytyy sanoa, että monet tarkistuksista siinä kyllä puututaan lainkäyttöalueeseen ja tästä syystä me emme voi niitä hyväksyä. Olemme tehnyt Sebastian Bodun toimiston kanssa tiivisti yhteistyötä ja varmaankin keskenämme me saamme aikaiseksi hyvän mietinnön. Haluaisin tähän alkuun sanoa, että meidän täytyy omaksua erilainen lähestymistapa tässä mietinnössä verrattuna siihen lähestymistapaan, jonka omaksuimme pörssiyhtiömietinnössä, siis rahoituslaitosten rahoituslaitos pörssiyhtiö mietinnössä. Siinä me omaksuimme suhteellisen lähestymän ja me käsittelimme systeemisiä rahoituslaitoksia eri tavalla kuin muita rahoituslaitoksia ja pörssiyhtiöitä. Esimerkiksi CDR4 ja MIFID puitteet, ne luovat laajemmat puitteet yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmille eurooppalaisella tasolla. Ja näiden toimien täytyisi olla tiukempia kuin tavanomaiset säännöt sen järjestelmäriskin takia, joka rahoituslaitoksiin liittyy. Mutta suuret pörssiyhtiöt, jotka eivät ole rahoitusyrityksiä, ne eivät ole uhkana rahoitusjärjestelmillemme, jos ne menevät nurin. Ja se, että me lisäisimme turhaa byrokratiaa näille yrityksille, sille ei ole mitään syytä. Me yksinomaan vain vahingoittaisimme kuluttajia, kasvua ja kilpailukykyämme, jos näin toimisimme. Markkinasääntöjen täytyisi sallia kilpailu ja parlamentin ei tulisi mikrohallinnoida pörssiyrityksiä. Rouva puheenjohtaja, me näimme, mitä Sabens-Oxley-laki sai aikaan Yhdysvalloissa. Tiukat säännöt, jotka eivät ehkäisseet rahoituskriisiä ja johti vain siihen, että kulut nousivat. Ja nämä lisäkustannukset yrityksille ja kustannuksille saivat aikaan sen, että monet yritykset päättivät olla ryhtymättä pörssiyhtiöiksi. Minun lähestymistapani on selkeä. Meidän tulisi mahdollistaa tavallisille yrityksille, jotka eivät aiheuta järjestelmäriskiä, niiden tulisi saada hallinnoida itse itseään. Minä tulen tarkastelemaan näitä tarkistuksia, tulen esittämään kompromissitarkistuksia siten, että ne noudattavat edellisen mietinnön logiikkaa ja tämä mietintöhän sai laajaa tukea taakseen. Ja tulen tekemään tiivistä yhteistyötä herra Bodun ja muiden varjoesittelyiden kanssa, jotta saadaan laajamittainen yhteisymmärrys aikaan. Tästä äänestetään todennäköisesti 19. tai 20. joulukuuta, eli koetan saada kompromissiesitykset valmiiksi joulukuun strassin mennessä. Kiitos ja nyt annan sitten puheenvuorot varjoesittelijöille. Köszönöm szépen. Először is szeretném hangsúlyozni. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksi korostaa sitä, että useampia ehdotuksia on rakentavastikin esitetty tarkistuksiksi mutta kaikkia niitä ei ole niin para, hyvin kirjoitettu, mutta uusia, tai muotoiltu, mutta uusia on tullut, ja nämä tarkistukset ottavat komission vihreän kirjan huomioon ja pyrkivät vahvistamaan tätä yritysten hallinnointijärjestelmää. On vielä monia avoimia kysymyksiä, joita ei tässä tekstissä käsitellä. Esimerkiksi hallintoneuvoston kokoonpano. On olemassa monia sellaisia asioita, joita olisi, joita olisi vielä voitu käsitellä ehdotuksessa. Suurimpaa osaa näistä tarkistuksista voidaan tukea, mutta on toki kuitenkin vielä muutamia, jotka menevät liian pitkälle kansallisessa lainsäädännössä tai sitten jotka haluavat yhtenäistää tämän taloushallinnon ja se taas vaarantaa tällaisen vapauden yrityksessä, joten niitä ei voida tukea. Ja tämän ongelma puolen halusin ottaa esille samoin kuin ensiksikin sen, että meillä on meidän on oltava, minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka tarkistuksissaan ovat sanoneet, että tähän asti esitetty periaate ei ole riittävän tehokas. Tämä vihreä kirja puhuu puutteista ja aukoista tämän järjestelmän sisällä. Ja näin meidän täytyy vahvistaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja vähintään korjata tätä hyvien käytänteiden uudelleen käyttöönotolla ja tietojen vaihdolla toisten kanssa. Mielestäni tämä on joka tapauksessa hyvä ehdotus. Ja yritysten hallinnointikysymykset on siinä saatu käsiteltyä siihen suuntaan, että mennään oikeaan suuntaan ja lainsäädäntöehdotusten suuntaan. Esimerkiksi tässä halutaan puhua johtajien palkan yhtenäistämisestä ja siitä, että tämä palkkaus ei, sitä ei leikattaisi, vaan otettaisiin huomioon koko yhtiön etu. Vielä on tärkeää muistuttaa miesten ja naisten tasa-arvosta. Me olemme saaneet lukea hyvin monia tutkimuksia ja monet tutkimukset puhuvat toi, ikävää kieltä tästä tasa-arvosta, mutta kuitenkin todistavat sen, että naisten läsnäolo hallintoneuvostoissa on myönteistä. Ja näin täytyisi ryhtyä toimimaan siten, että naiset olisivat enemmän edustettuina yhtiöneuvostoissa mutta en ole ihan varma, kannattaako tällaiseen kiintiö suuntaan lähteä. Mielestäni täytyy muistuttaa myös naisten ja miesten välisen palkkauksen, tasa-arvoisen palkkauksen merkityksestä. Nämä asiat, jotka nyt olen luetellut ongelmiksi, täytyy käsitellä avoimesti. Meidän täytyy muistaa se, että avoimuus ei saa koskaan kärsiä yritysten hallinnoinnissa. Kiitokset tarkistusehdotuksista, joita olemme saaneet eri kollegoilta ja uskon, että voimme nyt yhteistyötä tehdä esittelijän kanssa ongelmien ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Wolf. Äh, ja, vielen Dank. Äh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Ashley Foxille tästä mietinnöstä ja hänen puheenvuorostaan. Meillähän on tällä hetkellä käynnissä todellinen luottamuskriisi kansalaisten joukossa liittyen nimenomaan meidän markkinataloudelliseen järjestelmäämme ja se näkyy luonnollisesti siinä myös, äh, millä tavalla äh, yrityksiä on hoidettu, verotettu ja valvottu. Ja sen vuoksi tämä mietintö äh, on hyvin tärkeä, kuten kollegat, läsnä olevat kollegat täällä ovat sanoneet. Ensin haluaisin ottaa tästä nämä positiiviset asiat esiin. On selvää, että meidän on löydettävä ratkaisu, joka takaa yhtäläisen lähtökohdan ja että emme heikennä kilpailukykyä, vaan vahvistamme sitä. Mutta en ole täysin vakuuttunut siitä, että sanotte, että esimerkiksi yritysverotus ja monet jätettäisiin yrityksille itsellensä, eli yritykset saisivat itse hallinnoida itseään. Tästä en ole vakuuttunut, että minusta tämä täytyy tehdä oikealla tavalla, muuten meillä ei todellakaan ole yhtäläistä lähtökohtaa. Mielestäni tässä esitelty lähtökohta on sinällään hyvä ja se, että tässä olisi myös tämä tällainen täydentävä lähtökohta, mutta me tarvitsemme kuitenkin käytännössäännöt kaikkiin maihin. Itse asiassa ne jo on olemassa, mutta niitä ei usein kuitenkaan noudateta. Ja sitten tämä selitys siitä, miksi niitä ei noudateta, ei ole riittävä ja mielestäni se on todellakin epätyydyttävää. Ajattelen tässä omaa kotimaani, jossa toimitusjohtajat sen jälkeen, kun ovat lopettaneet toimintansa, aktiivisen toimintansa, siirtyvät suoraan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tai jonkin valvontaneuvoston puheenjohtajaksi. Ja sillä tavalla tilanne jatkuu eteenpäin. Minusta tämä ei ole soveliasta. Meidän tulisi mielestäni huomioida, että tällaista ei tapahtuisi. Koska mielestäni tämä voi johtaa siihen, että tämä entinen toimitusjohtaja lähtee eh, jälkeenpäin arvioimaan sitä yrityspolitiikkaa, jota hän on itse harjoittanut tämän eh, yrityksen toimitusjohtajana. Ja silloin hän ei kykene sitä neutraalisti arvioimaan. Joten tässä pitäisi olla toisenlainen lähestymistapa ja asioiden pitäisi olla täysin selvät. Niin, ja sanoa se selvästi, että toimitusjohtajasta ei voi siirtyä suoraan hallintoneuvostoon tai valvontaneuvostoon ilman tiettyä välikautta. Sitten mitä tulee näihin muihin toimenpiteisiin, niitä ei mielestäni ole tarpeeksi. Tässä on kysymys hyvin tärkeistä lähetys, lähtökohdista ja esimerkiksi poikkeus tapauksista ja name and shame listoista. Minusta ainakin pitäisi selkeästi tuoda esiin se, että ketkä ovat rikkoneet esimerkiksi tätä direktiiviä. Ja kysymys sitten siitä, kuinka monta mandaattia voi olla hallintoneuvoston jäsenellä se ei liity ainoastaan siihen, minkälaisesta järjestelmästä on kysymys. Meillähän on Euroopassa kaksi tai kolme erilaista johtojärjestelmää. Mantereella on omansa, joka on tällainen aktiivinen, operatiivinen johtamisjärjestelmä. Sen lisäksi meillä on valvonta, elin ja sitten on vielä tällainen valvontaneuvosto. Eli sitten on myös, myös tällainen kaksitasoinen järjestelmä ja yksitasoinen järjestelmä angloamerikkalaisissa maissa ja Euroopassa, lähinnä Isossa Britanniassa ja Irlannissa, jossa on yksi ainoa hallintoneuvosto ja joko ne ovat toimeenpanevia tai ei. Mutta oli mikä oli, tällaisessa käytetään hyvin paljon enemmän aikaa kuin tällaisessa non-executive äh, elimessä, mitä käytetään täällä mantereen puolella. Siksi minusta näiden mandaattien määrää pitäisi rajata. Ei voi olla niin, että voisi olla rajaton määrä tällaisia muita toimia, mutta sen ei kuitenkaan tule välttämättä riippua tästä järjestelmästä. Sen lisäksi on myös järjestelmä, jota käytetään Ranskassa ja Sveitsissä, jossa on aktiivinen yrityksen johto ja sitten hallintoneuvoston nimittämä johtaja. Joten mandaattien määrä jossa kuinka paljon mandaatteja saa olla, se täytyy rajata. No, tästä on taatusti olemassa tutkimuksia. Olettaisin, että tätä on ainakin empiirisesti tutkittu siitä lähtökohdasta, koska tehtävät ylittävät kapasiteetin. Minusta näiden mandaattien määrä saisi olla maksimissaan kahdeksan ottaen huomioon kuitenkin sen, että tässä voi olla myös esimerkiksi puheenjohtajuus, niin silloin tämä määrä olisi pienempi. Eli jos on hallintoneuvoston puheenjohtaja tai tavallinen jäsen, eli jos on kahdessa yrityksessä puheenjohtajana, niin silloin se lasketaan tuplana, eli silloin on käyttänyt jo neljä näistä kahdeksasta mandaatista. Tärkeää on myös, kuten Ashley, san, tai minkä Ashley äh, torjui, on se, että myös näiden hallintoneuvostojen jäsenet on arvioitava. Saksassa heidät arvioidaan ihan eh, itsestään selvästi. usein äh, Saksassa on käytössä tällainen henkilöstökomitea, äh, joka sitten arvioi nämä hallintoneuvostojen jäsenet. Mutta ehkäpä tässä voitaisiin käyttää myös ulkopuolisiakin, mutta kolmen vuoden välein voitaisiin tehdä tällainen arviointi, joka tehtäisiin hyvin selkeiden kriteerien perusteella. Mielestäni se olisi hyvin järkevää ja sillä tavalla voitaisiin myös parantaa hallintoneuvostojen tehokkuutta. Ja se, että useimmilla yrityksillä on nyt jo käytössä palkkiojärjestelmä hallintoneuvoston jäsenille, mutta siitäkin pitäisi olla mielestäni selkeä, että säännöt ei tässä pidä mitään piilotella eikä niin, että ei ainakaan tule mitään lahjussyytteitä. Ja meillä pitäisi olla selkeät säännöt ja meidän täytyisi olla tarpeeksi rohkeita konkreettisesti vaatia sitä, että nämä palkkiot määritellään per henkilö eikä könttäsummana. Mitä tulee naisten osuuteen johtoasemassa, tässä on kysymys nyt vain johtoasemista, olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Meidän ei tulisi olla kiintiöitä, mutta meidän tulisi velvoittaa yritykset tietynlaiseen eh, itsensä velvoittamiseen ja julkistamaan myös nämä asiat. Eli yritys ilmoittaisi, että viiden tai kymmenen vuoden sisään haluamme niin ja niin paljon naisia johtopaikoille Ja tämä suunnitelma tulisi sitten esitellä. Samoin kuin myös äh, edistysaskeleet matkalla kohti tavoitetta. Ne tulisi esimerkiksi julkaista äh, vuosiraporteissa. Ja sitten vielä viimeinen asia. Esittelijä ehdottaa neljännessä vuosittaista äh, raportointia avoimuuden kannalta. Minä en tätä kannata kannattaisi. minusta, meidän täytyy pitää kiinni avoimuusdirektiivistä. Ehkäpä tällainen raportti nyt ei kovinkaan paljon vaikuta. No, en sitä tässä kyseenalaista. Se saattaa olla turhakin tietyissä tapauksissa. Mutta jos tämä poistettaisiin, niin se saatettaisiin tulkita myös väärin. Ihmistä ajattelevat, että ahaa, nyt he yrittävät jälleen luistaa näistä avoimuuskysymyksistä ja eh, en minä usko, että me tällaista julkisuutta kaipaamme. Kiitos. Thank you very much. Pascal. Kiitos sitten Pascal. Oui, Kiitos Niin, minä varmaan voin puhua paljon lyhyemmin kuin edeltävät varjoesittelijät, koska olen käytännössä samaa mieltä kuin äskeinen puhuja aika monestakin kohdasta, enkä niitä sitten kehittele. Me olemme tarkistuksissamme keskittyneet siihen, ovatko nämä hallinnointisäännöt mm, niin kuin jo meille selitettiin, sitovia, pitäisikö niiden olla vai ei. Ranskasta, niin kuin Wolfgang jo sanoi, täytyy sanoa juuri se, miten muissakin maissa on tapahtunut. Eli meillä on tämä MEFEDin ähm, käytännössääntöjärjestelmä olemassa, joka ei välttämättä ole kovinkaan kunnianhimoinen eikä sitä enää kovinkaan sovelleta. Eli jos me nyt sitten pysymme tällaisessa comply or explain järjestelmässä, niin me etenemme pikkuhiljaa, tosin aika vähän, jos ollenkaan, joten tämä menee e, ikävän vähän mihinkään sitovaan suuntaan, jotta meillä olisi samat säännöt olemassa kaikkialla Euroopassa ja näin yhtenäistetymmällä tasolla. Ja sitten näistä kiintiöistä sanoisin samaa kuin Wolfkins tässä äsken ei hän näytä myöskään tällaista kiintiöpolitiikkaa suosivan. Nyt suurimmassa osassa maita ei ole kiintiöitä eikä tällaisia sitovia sääntöjä ja asiat eivät sen takia etenekään mihinkään. Ja Ranskassa esimerkiksi, jos ajattelemme Pariisin pörssiin listattuja yrityksiä, niin naisten määrä hallintoneuvostossa oli aivan huiman pieni ja tämä, tässä tarvitaan kyllä tavoitteet vuoteen 2015 mennessä, jotta nämä tämä tilanne edistyisi pikkuhiljaa ennen kuin tällaista lakia oli, niin sitä ei edistystä tapahtunut ollenkaan. Ei tule nyt tässä nyt vain mustamaalata suoraan tuota kiintiösanaa. Eli kyllä sitä varmaan tarvitaan. Eli lailla ikään kuin vain kehystetään tämä tilanne ja se, sitten annetaan joustavuutta sen sisällä, jos tarve niin vaatii. Ja sitten, niin hetkinen, vielä yksi kohta. Wolfkin puhui tässä kol, tästä kolmivuotis, kolmivuotiskausittaisesta arviointijärjestelmästä. Tietenkään tämä nyt ei ole mitenkään selkeä teksti. Tämä nyt tulee tuosta toisesta direktiivistä, mutta me toivoisimme, että viestiä saataisiin vietyä eteenpäin siitä, että me emme voi nyt arvioida kaikkia yrityksiä ainoastaan niiden markkina-arvon kautta lyhyellä aikavälillä koska sitoumukset liittyvät pitkään aikavälin suunnitteluun ja tämähän on yksi niistä haasteista tilinpitokauden syklien sisällä pyrkiä nyt näitä nykyisiä tendenssejä esimerkiksi valtion velan suhteen pienentämään, pienentämään kun jotkut vakuutuksen antajat esimerkiksi joutuvat rekisteröimään sitoumuksiaan nykyarvoon, vaikka vakuutus itsessään kestää kymmenen vuotta joten tässä nyt on riskin hallinnan kannalta paljonkin tehtävää paremmin jotta tämä järjestelmä toisi sillekin lisäarvoa ja se siihen heijastella tässä tekstissä. Ja sitten vielä näistä palkkausasioista ja kiintiöistä ja naisten ja miesten välisestä tasapainosta. Tässä täytyy antaa etusijaa nimenomaan sitovalle lainsäädännölle, jonka pohjalta sitten tietysti määritellään jonkunlaista joustavuutta ja siirtymäaikaa itse soveltamisessa. Kiitoksia. Is there anybody else? Haluaako joku muu puheenvuoron? No, minä sitten. Kuten esittelijä sanoi, meidän täytyy löytää tässä oikea tasapaino toimivaltuuksien ja oikeusasioiden valiokunnan toimivaltuuksien välillä. Ja tietenkin tietyt yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmätoimet, ne löytyvät jo pääomavaatimusdirektiivissä. Eli me jos me katsomme näitä ehdotuksia tässä valiokunnassa, niin katsoisimme väärään paikkaan. Minä olen jättänyt yhden tarkistuksen, koska minulla on hy- hy- hyvät, vahvat näkemykset tästä noudata ja selitä periaatteesta, mitä tulee järjestelmä yritykseen kun on selitys saatu, niin jonkun täytyy sitten tarkastella sitä, varmistaa, että tämä selitys on käypä. Meitä ei tarvitse muistuttaa siitä, minkä järjestelmä riskiyritys on. Enron skandaali on mielessämme. Silloin menetettiin 22 000 työpaikkaa Enronin yhteydessä ja Arthur Anderson sen yhteydessä, siellä oli 85 000 työntekijää. Eli valtaisia vaikutuksia. Jos katsomme lähempää Euroopasta, niin meillä oli Parmalat-ongelma ja vuonna 2003 työntekijöitä oli 3000 36 400. Ja tämän skandaalin takia tänä päivänä näitä työntekijöitä on vähän yli 30 900 ja suuri osa tästä vähennyksestä johtuu siitä, että johdannaisia käytettiin väärin yrityksen toiminnan rahoittamiseen. Meillä on myöskin muita järjestelmään riskialttiita yrityksiä, muita yrityksiä, joissa vararikko saisi aikaan valtaisia tartuntoja. Tästä syystä meidän täytyy tarkastella esimerkiksi ArcelorMittalia, maailmanlaajuinen teräsyhtiö, jonka päämaja on Luxemburgissa ja tulot on 59 miljardia euroa ja valtaisa määrä työntekijöitä, eli maailmanlaajuinen yhtiö, mutta sillä olisi valtaisia vaikutuksia. Airbus, sen tulot on noin 30 miljardia ja 54 000 työntekijää. Ja Dutch Shell, tulot on 276 miljardia ja sitten on 101 000 työntekijää. Nämä ovat isoja yrityksiä ja vaikutukset, jos näissä yrityksissä jotakin tapahtuu, niin ne vaikutukset olisivat aivan yhtä suuria kuin jos rahoitussektorilla tapahtuu jotakin. Eli minun ehdotukseni olisi, piditte sitten sanasta sitova tai ette, niin jos meillä on tällainen noudata tai selitä menettely, kun puhutaan järjestelmäriskeistä, niin minä haluan tietää, että säätelijä todellakin on velvoitettu tarkastelemaan näitä selityksiä ja tehdä päätöksiä siitä, onko selitys järkeenkäypä vai ei. En, minulle ei riitä, että se laitetaan jossakin nettisivulle, vaan haluan tietää, että sääntelijä on ottanut kantaa. Kutsutaan sitä sitten sitovaksi tai joksikin muuksi. Minulle se on ihan sama. Mutta tämä on se periaate, jota minä tässä tavoittelen. Ja minun mielestäni, mitä järjestelmäriskiyrityksiin tulee, niin tämä on sellainen asia, jossa me voimme kantaa kortemme kekoon tässä valiokunnassa, koska näillä on taloudellisia vaikutuksia. Tämä oli kaikki, mitä minulla oli sanottava. Annan nyt puheenvuoron takaisin esittelijälle. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja oikein hyvin. Puhuitte näistä yrityksistä, joihin liittyy järjestelmäriski ja tämä taloudellinen rakenne on sellainen, että tämä riski rajoittuu näihin mainitsemiin isoihin yrityksiin. Minä haluan välttyä tilanteelta, jossa me noudatamme esimerkiksi herra Kanfäänin lähestymistapaa, jossa meillä on sitovaa lainsäädäntöä, joka, jota sovelletaan kaikkiin pörssiyhtiöihin, koska tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvempi yritys ryhtyy pörssiyhtiöksi tai listautuu muualla ja silloin me köyhdymme tämän seurauksena. Poliitikkoina kiusauksena on aina tehdä jotakin. Minun mielestäni tämä, siis todetaan, että täytyy jotakin tehdä ja silloin me toimimme toimimme. Usein me poliitikot saimme aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä, koska me puutumme asioihin, jotka eivät meille kuulu. Minä uskon siihen, että meidän täytyy tätä hyvin keveällä kädellä säännellä. Olen samaa mieltä kollegan kanssa tästä sukupuolitasapainosta. Tiedän kyllä nämä tutkimukset, jotka osoittavat, että ne yritykset, joiden johtokunnissa on enemmän naisia, ne pärjäävät paremmin ja komission tulisi kannustaa yrityksiä hankkimaan enemmän naisia johtokuntiin ja olen samaa mieltä siitä, että kiintiöitä me emme halua, koska loppujen lopuksi yritys kuuluu osakkeenomistajille ja osakkeenomistajat ovat vastuussa siitä, miten yritystä johdetaan. Jos meillä on tilanne, jossa Euroopan unioni tai kansalliset hallitukset haluavat holhota joka ikistä yritystä, niin osakkeen osit, omistajat sitten joutuvat luopumaan omasta vallastaan. Tässä olivat minun kommenttini ja halusin kiittää vielä varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Kiitos. Kiitos. Siinä tapauksessa, koska esittelijä on jo todennut, niin tästä äänestetään 19. joulukuuta tai sillä viikolla. Ja oikeusasioiden valiokunnassa tästä äänestetään 26. tammikuuta. Ne, joita asia kiinnostaa, niin määräaika oikeusasioiden valiokunnan tarkistuksille on torstaina, jos joku haluaa vielä käydä läpi näitä asioita, jotka liittyvät enemmänkin tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Ja tähtäimessä on täysistunto maaliskuu 2012. Niin, minun ei tule mennä eteenpäin ennen kuin sanon Lars, joka on poistumassa, niin tämä on hänen viimeinen valiokuntakokouksensa. Hän ei lähde parlamentista, vaan hän siirtyy uusille niityille pääsihteerin toimistossa. Mutta haluaisin kiittää Larsia hänen ponnisteluistaan ja kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt valiokuntamme eteen. Hän on siellä kulisseissa työstänyt trilogeja, mutta hän ei tule enää valiokunnassamme istumaan näkyvästi ainakaan paikalla. No, joka tapauksessa. Nyt menemme sitten eteenpäin kohtaan neljä. Ehdotus neuvoston asetukseksi liittyen yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan CCCTB. -hen. Me käsittelemme nyt mietintöluonnosta ja annan puheenvuoron esittelijä Marian Taissenille. Thank you well, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kuten kollegat varmasti tietävät, niin tämä mietintö lausunto tai ehdotus on kaikille lähetetty. Se on kirjoitettu hollanniksi ja olemme hyödyntäneet näitä käännöksiä, joka meille maksetaan, niin olen lukenut englannin ja ranskankielisen käännöksen. Englanninkielinen vaikuttaa okolta, mutta ranskankielisessä on ongelma tarkistuksen numero 10 suhteen. Joten tämän vain haluan sanoa niille, jotka työskentelevät ranskankielisen tekstin pohjalta. Eli tämä tarkistus numero 10 ei ole selkeä olen yrittänyt toimia tässä niin kuin esittelijän tulee toimia. Olen kuunnellut tai tarkkaan, kun puhelimme, puhuimme ensimmäistä kertaa komission ehdotuksesta ja varjoesittelijät kaikki oman ryhmänsä nimissä ovat eh, silloin antaneet ensimmäisen käsityksensä heidän kannastaan komission ehdotuksesta. Ja luulin, että saisinkin tukea sille, että yritän tehdä sellaisen mietinnön, joka saisi laajan kannatuksen. Miksi näin? Siksi, että tässä on kysymys tavallaan neuvosta, lausunnosta. Meillä ei ole yhteispäätössä oikeutta tässä, koska on kysymys verotuksesta. Eli me emme välttämättä kykene kovinkaan paljon vaikuttamaan muuta kuin sitä kautta, että mietintö hyväksytään laajalla enemmistöllä ja sen vuoksi siihen pyrinkin. Olen tarkkaan kuunnellut äh, siis varjoesittelijöitä ja myös äh, huomioinut sen tilanteen, jossa tällä hetkellä olemme. Meillä on yhtiöverotusongelma muutenkin esillä. Kysymys on siitä, miten yritykset maksavat, mitä he maksavat, kuinka heitä verotetaan. Kysymys on myös äh, valtioiden rahoituksesta. Kaikki tietävät, että tämä on hankalaa, joten meidän täytyy huomioida myös tältä osin jäsenvaltioiden huolenaiheet. Ja kaiken tämän huomioiden olen sitten käynyt työhöni. Tein 30 tarkistusta. Mielestäni se on todella vähän ottaen huomioon, että kysymyksessä on näin tärkeä ehdotus kuin tämä CCCTB-ehdotus. Se liittyy myös siihen sopimukseen, joka jonka me teimme ensimmäisessä tapaamisessa, eikä kukaan sitä vastannut. Eli keskittykäämme näihin poliittisiin kohtiin ja sitten näihin puhtaisiin teknisiin asioihin, voiko jotain vähentää ja niin edelleen ja näin edelleen, että se jätettäisiin syrjään. Toki sitäkin saa tarkist- siihen saa tehdä tarkistuksia, jos haluaa, mutta luulen kuitenkin, että me onnistumme neuvostossa paremmin, jos me emme lähde yksityiskohtiin koska tässä on kysymys hyvin teknisistä asioista. Eli tein 13 tarkistusta, kahdeksan johdantoosan kappaleisiin ja viisi perusteluihin. Ja tämä johtuu siitä, että minä periaatteellisesti tuen komission ehdotusta. Me olemme parlamenttina tätä komissiolta jo pitemmän aikaa vaatineet. Tässä on kysymys hyvin radikaalista askeleesta, koska tässä on kysymys suorasta verotuksista, jossa meillä on hyvin vähän toimivaltuuksia Euroopan tasolla. Tässä me voimme niitä oikeuksia vaatia mutta meillä on edessämme koko Euroopan päätöksenteko tehdas, näinkin voisi sanoa. Ja tästä aiheesta ei vielä kovasti ole vielä mitään päätöksiä tehty, joten jos tämä hyväksytään, niin tämä on todella radikaali askel eteenpäin. Perusteluosissa, niin siinä on kaksi osaa. Me olemme kaikki kollegoita tässä valiokunnassa. Me ymmärrämme toisiamme, mutta tämä täytyy hyväksyä myös koko parlamentissa. Siksi olen selittänyt tähän alkuun hyvin lyhykäisesti, mistä tässä on kysymys. Ja sitten tämä toinen osa, niin siinä esittelen esittelijän kannan, eli millä tavalla, miksi olen tehnyt nämä tarkistukseni. Eli aloitan siitä, että sanon, että tuen tätä ehdotusta sen vuoksi, että joka päivä yhä äänekkäämmin ja äänekkäämmin kuulemme siitä, että meidän on mentävä eteenpäin ja saatava aikaan enemmän integraatiota sekä talouden alalla että myös verotuksen alalla. Ja tätä kautta voisimme auttaa vahvistamaan myös meidän kilpailuasemaamme markkinoilla. Jotkut eh, kansalliset parlamentit, sen me tiedämme, heillä on ongelmia liittyen lähipäätösperiaatteeseen. He sanovat, että meillä ei ole tässä mitään toimivaltuuksia. Eh, komissio on ottanut tämän huomioon ja jos olette lukeneet tämän ehdotuksen, niin silloin näette, että ne tietyt häiriöt, joita nyt sisämarkkinoilla on nähtävissä ja että on hyvin paljon esimerkiksi hallinnollista turhaa työtä, niin kaikki tämä voidaan poistaa vain ja ainoastaan yhteisillä eurooppalaisilla säännöillä. Ja sen vuoksi me todellakin tarvitsemme CCCTBtä. Suuri verotuksellinen avoimuus on myös etu, joka tämän kautta voidaan saada tehokkuutta, oikeudenmukaisuutta verotusjärjestelmiin. Ja unionista tulee myös houkuttelevampi kansainvälisille investoijille, koska silloin ei ole enää mitään väliä mistä päin tulee, koska kaikki voidaan yhdistää. Joten silloin tämä tukee ulkomaalaisia investointeja, mutta myös sisämarkkinoita, sellaisia yrityksiä, jotka haluavat tehdä rajat ylittävää työtä. Uskon, että tämä tukee myös muilta osin esimerkiksi yritysten päätöksiä sisämarkkinoilla, kun kaikki on yksinkertaisempaa. Ja voimme varmasti myös poistaa tiettyjä verotusesteitä verotus, petoksia ja niin edelleen. Eli nämä ovat monia, monia asioita, joihin voimme vaikuttaa. Sitten suuri kysymys liittyy tähän, onko kysymys vapaaehtoisesta vai pakollisesta järjestelmästä. Olen kuullut tässä ensimmäisessä keskustelussa monilta sellaisia näkemyksiä, että tämän pitäisi olla pakollinen. Eli että yrityksiltä vaaditaan sitä, että kaikilla olisi tämä sama eurooppalainen verotuspohja. No, tähän on argumentteja puolesta ja vastaan. Henkilökohtaisesti, jos minä uneksin eh, ihanteellisesta Euroopasta ja kaikkia kunnianhimojani niin Euroopassa, niin silloin minäkin sanoisin, että toki me tarvitsemme sitovan järjestelmän ja se on se, mihinkä eh, suunta meidän tulee työskennellä toki. Mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa realiteetteja ja tämän päivän maailmaa. Tämä ehdotus on laadittu vapaaehtoisuuden pohjalta. Eli olen tehnyt tarkistuksen, jossa tämä on vapaaehtoinen. Kuka tahansa voi osallistua tähän, myös ne, jotka toimivat kansallisesti, eivät rajat ylittävästi, voivat osallistua tähän kaikista syistä, mitä he ikinä sitten haluavatkaan, pienet yritykset, suuret yritykset. Jos tätä, tästä tulee velvollisuus, meidän täytyy katsoa, kenelle tämä on velvollisuus ja niin edelleen. Ja se ei nyt tällä, tällä hetkellä sitä ei voida tehdä. Minusta tämä muutos on jo todella radikaali. Jo se, että me lähdemme tässä puuttumaan yhteisöverotukseen, tämä on suuri, suuri, valtava harppaus eteenpäin. Mutta tämä ajatus on myös niin radikaali ja uusi ja myös kokeellinen. Meidän täytyy nyt myös tavallaan tutkailla sitä, mitä tämä tuo mukanaan ja missä tässä mahdollisesti on ongelmia. Joten mielestäni tässä täytyy ainakin aloittaa sillä, että tämä on optionaalinen, tämä on vapaaehtoinen, mutta ne kollegat, jotka haluavat tällaisen velvoittavan järjestelmän, hekin ovat oikeassa pitkällä aikavälillä. Ja siksi ehdottaisinkin, että tämä vaihtoehtoisuus otettaisiin mukaan tähän tarkastuslausekkeeseen. Tässä komission ehdotuksessa on tarkastuslauseke, jossa puhutaan vain näistä jakoperusteista, voitonjaosta jäsenvaltioiden kesken ja kuka verottaa ja mitä. Mutta minä haluaisin laajentaa tätä tarkistuslauseketta myös tällä vapaaehtoisuudella vaihtoehtoisuudella. Viiden vuoden kuluttua me voimme katsoa tätä. Silloin täytyy tehdä analyysi ja arviointi siitä, millä tavalla tätä järjestelmää on käytetty ja toteutettu, ja sitten miettiä hyvin vakavasti sitä, pysyykö tämä järjestelmä vapaaehtoisena vai tuleeko siitä velvoite. Sama koskee harmonisoinnin laajuutta tulisiko meidän harmonisoida myös tariffeja, ottaa mukaan minimi tai tietynlainen haarukka. Olen kuullut näistä minimeistä ja tällaisesta tietynlaisesta haarukasta. Se saattaisi olla ihan realistista. En henkilökohtaisesti tätä vastusta konseptina, mutta minusta se vaihe, jossa me nyt olemme, ja huomioiden samanaikaisesti myös jäsenvaltioiden taloustilanteen, niin tämä ei menisi läpi. Eivät jäsenvaltiot luovu tästä omasta toimivaltuudestaan. Kyllä jäsenvaltiot itse määrittelevät nämä verotuspohjansa. Viiden vuoden kuluttua voimme sitten arvioida tätä ja toivoa, että esimerkiksi verotuskilpailu, maiden välinen verotuskilpailu olisi avoimempi ja että me voisimme löytää järjestelmän, jossa voisimme poistaa ainakin nämä haitalliset tapahtumat. Ja sitä kautta me saisimme aikaan järjestelmän, joka tukisi ja auttaisi jäsenvaltioita ja sisämarkkinoita. Joten eh, jos jäsenvaltiot, eh, jäsen, jäsenvaltiot saavat jatkossa kuitenkin tätä tehdä ja itse päättää kaiken, niin silloin se ei olisi meille hyväksi. Joten toivon, että jossain vaiheessa me saamme harmonisoitua myös nämä tarifit ja että sekin voitaisiin ottaa mukaan tähän tarkistuslausekkeeseen. Ja silloin voimme tehdä uusia ehdotuksia. Sitten äh, konsolidointi, voittojen ja häviön konsolidointi rajat ylittävästi. Se on ihan välttämätöntä. Siitä en ole tehnyt tarkistusta. Tämän on oltava tässä mukana. Muuten koko tämä ehdotus menettää merkityksensä. Enkä minä usko, että kukaan tätä äh, vastustaakaan. Joten konsolidoinnin on oltava mukana. Mitä tulee sitten tähän itse jakokaavaan, täytyy tietää, mistä ja mitä verotetaan. Ja komissio on tehnyt tästä ehdotuksen, joka on tavallaan kokeiltu jo sen vuoksi, että ne parametrit, joita tässä käytetään, voittojen jakoon, ne ovat parametreja, joista me tiedämme, että ne ovat oikeusvarmoja, kaikki tietävät mistä on kysymys, ne ovat ennustettavia, niitä ei tarvitse manipuloida, ne ovat taloudellisesti relevantteja, ne ovat voittoja luovia. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita, jotka on huomioida. Joten mielestäni tämä jakokaava on hyvin järkevä ja se on mukana tässä tarkistuslausekkeessa ja jätämme sen sinne, koska viiden vuoden kuluttua me sitten voimme arvioida myös tämänkin. Ja sitten välttämätöntä on myös tämä yhden luukun periaate hallinnollisten, äh, hallinnollisen taakan vähentämiseksi. No sitten on kommentteja, jotka sanovat, että eh, tämä CCCTB olisi täysin irrallaan kirjanpitosäännöistä. Näin onkin, mutta henkilökohtaisesti esittelijänä en ole tehnyt aiheesta tarkistuksia sen vuoksi, että olen sitä mieltä, että mielestäni tämä on hyvä asia. Jos me lähdemme nyt eh, myös käsittelemään eh, kirjanpitosääntöjä, niin silloin hän me astumme jo välittömästi kansainvälistä kirjanpitolainsäädäntöä kohtaan. Ja sitten me tekisimme meidän verotusjärjestelmästämme riippuvaisen tällaisista ulkoisista politiikan päättäjistä, jotka päättävät, mitkä säännöt ovat. Joten eh, mielestäni eh, verotus kuuluu kuitenkin yrityksille, enkä usko, että olisi hyvä eh, lähteä ottamaan tilinpäätösasioita mukaan. Minä tiedän, että alueiden komiteassa on puhuttu hyvin paljon myös tästä alueellisesta näkökulmasta ja siitä, miten tämä vaikuttaa alueelliseen päätösvaltaan ja niin edelleen. No, jokaisella maalla on omat perustuslailliset rakenteensa ja jäsenvaltiot varmasti kykenevät sisäisesti sitten tarkastelemaan asiaa ja miettimään, millä tavalla tämä toimeenpannaan ja hoidetaan. Ei tässä ole mitään ongelmaa tällaisissa alueellisissa jäsenvaltioissa toimeenpanna CCCTVtä. Ja koskapa täällä ei ole puhuttu kovinkaan paljon pk-yrityksistä, niin olen lisännyt tämän tarkistuslausekkeeseen, että täytyy myös huomioida pk-yritysten äh, asema ja se, käyttävätkö he tä ja onko se heille hyödyllinen, onko se käyttökelpoinen. PK-yritykset luovat niin paljon työpaikkoja Euroopassa, että minusta ne on otettava mukaan tähän arviointilausekkeeseen. Sitten olen tehnyt muutamia pienehköjä tarkistuksia, jotka ovat aika itsestäänselviä. Kiitän kaikkia kaikesta työstä, mitä he ovat tehneet ja vastaan mielelläni kysymykseen ja otan vastaan tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much. Suur Suurkiitokset. liem varmaan haluat puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Euh, j'avoue Kiitos puheenjohtaja. Niin, olen oikeastaan nyt hyvinkin montaa mieltä demarina ja liittovaltion kannattajana minun mielestäni tässä täytyisi mennä unionissa aina vaan pidemmälle verotuspohjan yhtenäistämisessä. Mutta sitten tällainen yhteinen konsolidoitu ajatus ensimmäisenä askeleena tätä kohtaan. En tiedä, onko se hyvä ajatus, mutta kun luemme nyt tätä komission ehdotusta, niin havaitaan, että tämä ei näytä olevan tavoite komissiolla ollenkaan. Itse asiassa pelkkä peruste on helpottaa yritysten elämää niiden yritysten, joilla on monta, monessa maassa jäsenvaltiossa toimintaa ja sitten näin auttaa niitä. Eli tässä nyt annetaan näille yrityksille mahdollisuus käyttää tätä järjestelmää sen mukaan, mikä niille on verotuksellisesti kiinnostavinta. Itse asiassa tämä komission esittämä teksti ei sitten puhu mitään tästä tasapainosta pääoman ja työ, paikkojen näkökulmasta eikä myöskään paranna tätä verotusjärjestelmää yrityksissä. Tämä tässä myöskään ei puututa tähän verot, veron kiertoon ja myöskään veron välttämiseen. Ja se on vielä vakavampaa. Pikemminkin tässä komissio nyt vain puhuu tästä verotuskilpailusta ja jättää ulkopuolelle kaiken mahdollisen harmonisoinnin ja yhtenäistämisen yhtiöverojärjestelmässä. Tässä itse perusteluissa voidaan nähdä, että on hyvin vaikea nähdä, minkälaisia vaikutuksia tällä CCCTBllä olisi kunkin jäsenvaltioiden verotuloihin ja että tämä sitten riippuisi jäsenvaltioiden kansallisesta strategian valinnasta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jäsenvaltioiden täytyy vain selvitä yksikseen ilman näitä verovaloja varoja. Meidän mielestämme tämä vaikuttaa nyt vastuuttomalta sekä taloudelliselta että poliittiselta kannalta. Ja nyt jos mietimme näitä tätä verotulo-ongelmaa, siihen liittyy vielä tämän 28. vaihto, vapaaehtoisen verotusjärjestelmän soveltamiskustannukset. Hyvät kollegat, minä haluaisin että, sanoa sen, että tämä, tällaisen CCCTP-järjestelmän hyväksyminen vapaaehtoisesta tasolta kyllä pikemminkin nyt ajaa meidät todella huonoon asemaan. Ja näin, kun me elämme nyt tätä taloudellisesti vakavaa, vakavinta aikaa ja jäsenvaltioiden on jatkuvasti vain vähennettävä omaa kulutustaan velkojaan maksaakseen ja vastatakseen tähän vakaus- ja kasvusopimukseen ja rangaistaan vain niitä valtioita, jotka eivät ole toimineet oikein talousarviossaan, niin tässä tällä hetkellä meidän Euroopan, europarlamentaarikkojen äänestäminen tällaisen komission ehdotuksen puolesta, jossa ei ole minkäänlaista ajatusta jäsenvaltioiden julkiseen talouteen ei voida hyväksyä. Ja näin tässä ehdotuksessa komissio antaa yritysten intresseille kaiken etusijan jäsenvaltioiden julkisen talouden sijaan. Ja näin tämä kansalais, on ikävä asia kansalaisille, jotka joutuvat kärsimään nykykriisistä. Ainoa mahdollisuus saada tästä CCCTBstä edistysaskel olisi tehdä se pakolliseksi eikä takautuvasti ja järjestellä, säätää tällainen perustaso, eh, vähimmäistaso jokaiselle yritykselle ja jos ajattelen tuota 72 verotuspohjaa, niin meidän täytyisi palata siihen aikaan, jotta voisimme välttää tätä järjestelmän pirstaloitumista ja markkinoiden pirstaloitumista jäsenvaltioissa. Tässä ehdotuksessa, jonka Maram Rouva Tyson on esittänyt, esittää sitä, että tässä täytyisi pohtia myös velvoittavan järjestelmän luomista ja mennä vielä pidemmälle yritysverotuksen yhtenäistämisessä. Tämä viisi vuotta on aivan liian pitkä aika tällaiselle mm, rektoraaktiiviselle konsolidoinnille, ja tämä voisi olla hyvin, hyvin vahingoittavaa meidän nykyjärjestelmälle. Jos tätä CCTTPtä ei saada pakottavaksi, velvoittavaksi ja tiettyjen kynnysten aikaan, kattojen aikaansaamista ei myöskään saada sovittua, niin me kyllä ajaudumme ongelmiin. Me tarvitsemme yhteistä veropohjan tasaamista. Tämä on paljon kunnianhimoisempi ehdotus kuin se, mitä me demareina alun perin halusimme, mutta näin me saisimme avoimemman veropohjan ja näin e, sitten jäsenvaltiot voisivat e, olla toteuttamatta tällaisia piilovaikutuksia ja piilokeinoja yhtiöveropohjan sisällä. Kiitos Silvi. Kiitos Marian tästä tehdystä työstä. Minua ei haittaa, että teksti on hollanniksi, mutta nehän käännettiin, eli kyllä me ymmärsimme tämän. Eli ei minkäänlaista ongelmaa. Halusin sanoa, olen hieman hämilläni tämän kontekstin suhteen me emme elä ihan mitä tahansa hetkiä eurooppalaisessa rakennusprojektissa, emmekä ole sanomassa, että tässä nyt on aikaa tehdä asiat ajan kanssa, pohdiskella. Meidän täytyy ehdottomasti pitää mielessä konteksti Meillä on erittäin vakava kriisi ja ne merkit, joita meidän täytyy talous, taloudelliselle elämälle antaa, ja viesti siitä, että me haluamme tehdä Euroopasta mahdollisimman kilpailukykyisen ja vakaan. No ei tämä tarkoita sitä, että käännymme suuntaan taikka toiseen, mutta tämä täytyy pitää mielessä. Toiseksi voin olla osaksi samaa siitä, mitä Liam sanoi, mutta eh, tässä ei ole kysymys yritysten kustannusten vähentämisestä. Yritykset, jotka toimivat sisämarkkinoille ja jotka haluavat saada jalansia useammassa maassa, niin silloin täytyisi vähentää byrokratiaa. Eh, minun mielestäni tämä ei ole kuitenkaan meidän pääsäännöllinen kantamme. Minua häiritsee hieman tämä sisämarkkinavinkkeli. Jos me todellakin pyrimme, ja komissionhan täytyy saada sisämarkkinat uudelleen liikkeelle, jos me todellakin pyrimme siihen, että saamme aikaan kasvua, jos me pyrimme vakauttamaan euroaluetta, Siinä tapauksessa on hieman arkaluontoista tehdä vapaaehtoisuuteen perustuva ehdotus. Olisiko kovin ristiriitaista, jos sanoisimme, että me puollamme komission ehdottamaa vapaaehtoista järjestelmää, jos tätä vapaaehtoisuutta vaaditaan, mutta ehdottaisimme kuitenkin, että euroalueella voisi olla eh, tällaisia vahvistettuun yhteistyöhön liittyviä säännöksiä. No tietenkin oikea juridinen muoto täytyy näille sanoille löytää, mutta että me kuljettaisiin kohti hieman sitovampaa järjestelmää ja tarpeen vaatiessa, no en halua nyt tässä vaiheessa vetää näitä linjoja, mutta jos jos me tyydymme sanomaan, puhumaan vapaaehtoisesta järjestelmästä, varsinkin mitä tämänhetkiseen tilanteeseen ja euroalueeseen tulee, niin minun mielestäni se on hieman liian kevyttä. Eli voisimmeko jollakin tavalla yhdistää nämä epäluuloisuudet, joita meillä on puolin ja toisin? argumentti toissijaisuusperiaatteesta, jota kansalliset parlamentit esittävät, no se nyt on hieman liiallista kun puhutaan yksi sisämarkkinoista, niin no, jos me haluamme sulkea sisämarkkinat, niin suljetaan ne, mutta ei nyt tule tässä vain koko ajan antaa sanahelinää näistä asioista. Minä en vastusta tietynlaista emulaatiota jäsenvaltioiden välillä ja minun mielestäni jäsenvaltioille täytyy jättää liikkumavaraa, mutta se on paljon hyväksyttävämpää, jos me toimimme jonkinlaisten yhteisten puitteiden piirissä se, että siis tämän kaiken tai ei mitään välillä, sieltä täytyy löytää, jo, löytyä jotakin muutakin, jotta me voimme tehdä työtä samaan suuntaan ja että jäsenvaltioilla on liikkumavaraa ilman, että joudumme kilpailutilanteeseen jossa sitten päädytään siihen, että luodaan tietynlaisia olosuhteita. Eli minä yritän tässä ehdottaa No, en tiedä onko tämä ajan hengen mukaista, mutta ei tule epäillä sellaisia jäsenvaltioita, jotka haluavat harjoittaa painostusta. Tietyt valtiot ovat ehkä valmiita menemään pidemmälle. Minä todellakin toivoisin, että voitaisiin keskustella myöskin siitä, mikä meidän mielestämme on hyödyllistä euroalueen sisällä. Olen nähnyt tar- tarkistuksen, jossa puhutaan tällaisesta Euro Plus-paketista – No, tätäkään ei voi jättää täysin huomiota. Haluaisin siis vielä kerran kiittää ja olen täysin avoin keskustelemaan tästä aiheesta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten Ivo. Eh, dobrý den, dobrý den paní předsedkyně. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Hyvät naiset ja herrat, valmistelin puheenvuoroni englanniksi, mutta pyydän, että niin. No oli mikä oli. Mielestäni tässä on nyt lähdetty hyvin oppineelta kannalta verrattuna siihen, kun me viimeksi puhuimme CCCTVstä. Tämä on tehtävä, jossa hänen, en ollenkaan häntä kyllä tässä kadehdi, hänen tehtävänsä on nyt konsolidoida nämä kannat, koska tässä valiokunnassa on henkilöitä, jotka haluaisivat täysin harmonisoida verojärjestelmät Euroopassa ja toisaalta meillä on sitten ihmisiä, joiden mielestä verokilpailu on markkinoille terveellistä ja myös koko EUlle terveellistä. Edustaja Täissenin rooli on tämän vuoksi hyvin hankala. Kuunneltuani tarkkaan hänen puheenvuoroaan, minusta hän on tässä saanut aikaan tällaisen hyvän tasapainon näiden kahden lähestymistavan kesken ja mielestäni hänen lähestymistapansa on hyvin järkevä. Vaikkakin kun olen kuunnellut Tysonia aikaisemminkin, niin tiedän, että hän haluaisi, että tämä järjestelmä olisi pakollinen, mutta esittelijänä hän ottaa huomioon myös sen, että lähtökohtia on monenmoisia tässä asiassa. Vaikkakin harmonisointi on ehkäpä dominoiva, mutta ei kuitenkaan ainoa. Minä tuen häntä hänen lähestymistavassaan. Minusta hän on tehnyt oikeudenmukaisesti työtä. Minusta hän lähestyy tätä myös huomioiden hyvin sen tilan, mihinkä tämä tulee, tämä ehdotus. Olen ollut EPPssä kuusi, seitsemän vuotta ja CCCTB on ollut mukana koko minun läsnäoloni ajan täällä tavalla tai toisella. Se on aihe, josta puhutaan jatkuvasti ja nykyiset tämän päivän taloudelliset ja poliittiset tiukat olosuhteet ovat sellaiset, että CCCTB ainakin pitäisi saada eteenpäin. Joten tämä ympäristö on otettu huomioon ja asia on käsitelty hyvin hyvällä tavalla Täissenin toimesta. Eikä minulla ole epäilystäkään, etteikö tätä saataisi hyväksytyksi neuvostossa. Minusta hän heijastelee tätä hyvin omassa ehdotuksessaan. Katsoin nykyisiä kehityskulkuja Euroopassa. Voisimme ehkäpä jopa spekuloida, että joissain osissa EUta tulee paljon varhaisemmassa vaiheessa harmonisoidut verotuskannat kuin mitä CCCTB astuu voimaan. Tämä on minun oma arvioini nykyisistä kehityskuluista. Olen tehnyt useita tarkistuksia Täissenin ehdotukseen, ja ne tulevat olemaan seuraavan suuntaisia. Ensinnäkin tämän verokantojen lähentämisen tulee olla vapaaehtoista. Kaikki PK-yritykset eivät tarvitse tällaista järjestelmää. Ne työskentelevät pienempi muotoisesti, ehkäpä vain kansallisella tasolla – Joten jos sanoo, että jokainen yritys tarvitsee CCTT, CCCTBtä, ei välttämättä ole näin. Olen täysin vakuuttunut tarkasteltua niin nykyistä tiukkaa taloudellista ja poliittista tilannetta, että pääkannustimet taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, eh, niiden tulisi pysyä kansallisella tasolla. Se on silloin joustavampaa ja rajallisempaa ja sitä kautta kyetään paremmin heijastelemaan taloudellisia ja sosiaalisia suuntauksia kullakin alueella. Ja tämä on huomattavasti nopeampaa kuin, että haetaan kansainvälisiä ratkaisuja. Tässä yhteydessä en näe, miksi tässä nyt olla niin epäröiviä kansallisten ratkaisujen suhteen. Lopuksi vielä minusta tämä Tysonin ehdotus on hyvin järkevä järkevää liittyen viisivuotiseen jälleenarviointitavoitteeseen. Hän on tuonut esiin, että on erilaisia näkemystapoja tähän järjestelmään, eikä ole minkäännäköistä varmuutta siitä, että tämä on ainoastaan positiivista. Kiitos. Hello Marianne again. Uh... Kiitos Sharon ja Hei taas Marian. Niin, Marian, pahoin pelkään, että jos me haluamme, että parlamentin ääni kuuluu, niin silloin meidän täytyy saada enemmistö. Olen täysin samaa mieltä tästä kanssani ja tähän täytyy tähdätä. Tämä keskustelu, jota me käymme, osoittaa, mistä se enemmistö ehkä löytyisi. Se, mitä Ivo juuri sanoi, siis hän ylisti työtäsi, ja kun nämä sanat tulevat euroskeptikon suusta, niin se ehkä viittaa siihen suuntaan, että ehkä olet joutunut väärälle puolelle. Todellakin ajattelen näin, koska näyttäisi siltä, että neljä Eurooppa-myönteisen puolueen sisältä saattaisi löytyä konsensusta sen suhteen, että oltaisiin hieman rohkeampia näiden kahden asian suhteen, jotka mainitsitte näinä ongelmakohtina. Ensinnäkin olen Silviin kanssa samaa mieltä siitä, että tähän liittyy sisämarkkinakysymys ja jopa kilpailuun liittyvä kysymys. Kun PK-yritys toimii esimerkiksi Flanderissa, niin silloin joustavuutta ei ole. Silloin täytyy maksaa se Belgian valtion asettama yritysvero määrä. Jos on kysymys monikansallisesta yrityksestä, vaikkakin se toimii Belgiassa, niin sitten voi ryhtyä optimoimaan, voi käyttää näitä järjestelmien aukkoja hyväksi. Ja periaatteessahan tässä on kysymys siitä, että valtiolta menee sitten verotuloja. Eli jos on iso firma, niin pääsee kuin koira veräjästä, jos on pieni firma, niin silloin ei ole vaihtoehtoja. Jos me haluamme tasapainottaa sisämarkkinoita, niin todellakin meidän täytyy liikkua liikkua ei ainoastaan CCCTBn suuntaan, vaan koko verokanta harmonisoinnin suuntaan. Eli mitä sitten vapaaehtoisuuteen tulee, jos me tarkastelemme tätä yksinkertaistamisen näkövinkkelistä, niin silloinhan me itse asiassa lisäämme monimutkaisuutta, koska tässähän on kysymys 28, 27 maan eri järjestelmästä, eli ei siinä yksinkertaistamista ole kysymys. Eli jos me siirrymme kohti sitovaa CCCTB-järjestelmää kohti, niin silloin syntyy siirtymäkustannuksia kustannuksia kaikille, mutta näinhän on aina, kun tehdään isoja muutoksia. Muutoksen hinta on osa tätä yhtälöä, mutta sitten täytyy miettiä sitä, onko hyöty kustannuksia suurempaa, ja tässä tapauksessa kyllä. Vapaaehtoisuus minun mielestäni ei ole sellainen asia, josta voidaan tehdä päätöksiä myöhemmin. Siihen täytyy puuttua nyt. Ja jos jos teidän poliittisissa perheissä, sosiaalidemokraateissa, liberaaleissa ja vihreiden keskuudessa voimme päästä yhteisymmärrykseen siitä, että meidän tulisi liikkua nopeammin kohti sitovaa järjestelmää, jos me olemme tähän valmiita, niin silloin se tulisi sanoa sen sijaan, että sanotaan, että jätetään se tarkastuslausumaan. Eli minä ainakin hieman testaisin maaperää, tarkastelisin sitä, voitaisinko tästä päästä yhteisymmärrykseen jo nyt. Jos emme, niin hyvä niin, mutta jos voimme, niin sitten meidän tulisi tavoitella sitä. Sitten näiden tasojen harmonisointi. Tässä minä puollan en yhtä yhtenäistä tasoa, vaan haitaria, kuten esimerkiksi meillä on Alville. Muistan sen kuuman keskustelun, jonka kävimme Irlannin tilanteesta jonkin aikaa sitten. Irlantilaisilla oli pointti. He sanoivat, että me emme ole kaikki tasavertaisia. Me emme kaikki sijaitse samassa maantieteellisessä paikassa – suhteessa Euroopan keskiöön. Meidän tulisi löytää keinoja kompensoida jollakin tavalla näitä fyysisiä haittoja. Tästä olen samaa mieltä. Ja täten todellakin, siis ennemminkin tästä syystä kuin kilpailullisista syistä, minun mielestäni meidän täytyy löytää jonkinlainen haitari. Ja sitä todellakin tarvitaan. Olen keskustellut Eve-nimisen henkilön kanssa, joka on tämän maan pääministeri vielä jonkin aikaa, ja hän sanoi erittäin selkein sanoin, että Belgian pääministerinä minä vastustan tätä, ellemme me saa molempia siis tämä verokanta ja nämä, tämä haitari, koska muuten tässä on kysymys vain siitä, että lisätään kilpailua ja varmistetaan se, että siirrytään yhä lujempaa vauhtia pohjaa kohti, ja tätä ei tämän maan pääministeri halua. Eli minun mielestäni yhtä ei voi saada ilman toista, joko molemmat tai sitten ei mitään. Meidän täytyy todellakin lähentyä enemmän, mutta jälleen kerran haluan painottaa sitä, että tässä ei voi soveltaa yhtä mallia kaikkiin. Mitä Alviinkin tulee, niin puhuisin täyden harmonisoinnin puolesta, mutta yritysveron suhteen kyllä jättäisin jonkinlaista joustavuutta jäsenvaltioillekin. Ja sitten kontekstikysymys. No tämä ei ole kovin korkealla asialistalla, mutta jonkin aikaa sitten Sarkozy sanoi, että he haluavat täysin harmonisoida ja integroida nämä veropohjat Euroopan kahden suurimman talouden välillä. No tämä on se suunta, johon me vihreinä haluaisimme mennä. Ja Beneluxin vihreät, mm, vihreänä me olemme sanoneet, että meidän täytyy liittyä tähän ehdotukseen mahdollisimman nopeasti, jotta voimme neuvotella siitä yhdessä, emmekä vain joudu tyytymään toisten tekemään päätökseen. Mutta vieläkin parempi olisi yhteisen lähestymistapa. Eli jälleen kerran painottaisin sitä, että meidän täytyisi hieman tunnustella kenttää ja tarkastella sitä, voisimmeko me päästä yhteisymmärrykseen. Tämä olisi mahdollisuus, jota meidän tulisi poliittisesti käyttää hyväksi, koska jos parlamentin ääntä on vahva molemmissa toimissa, niin se olisi osa vastausta tähän kriisiin. Ja tiedän, että kaikki, ei tästä, kaikki eivät tästä ole samaa mieltä, mutta kysymyksenä on se, voisimmeko me saada demokraattisen enemmistön. Ja jos voimme, niin minä ainakin hyppäisin siihen kelkkaan mukaan. Eli jos emme, niin sitten meitä tulee enemmän tarkistuksia, mutta me haluamme vahvan enemmistön, jotta näemme kuinka pitkälle me voimme yhdessä mennä, mutta mitä enemmän, niin sen parempi. Kiitos. Surprisingly, I have Gay Mitchell. Yllätys, yllätys. Gay Mitchell seuraavaksi. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä ihan lyhyesti voisin puhua. Minä tukisin Mariania kiitän kaikkia kollegoita näistä kiinnostavista huomioista tämän aamun aikana meidän täytyy jotain myyttejä nyt hälventää. Jos me haluamme viedä tätä eteenpäin, tämä saatettaisiin hyväksyä vuonna 2013 ja saada täytäntöön pantua 2013. Ei tämä nyt millään tavalla tätä juuri nyt elettävää kriisiä helpota. Eli ehkä meidän ei nyt sitä tule edes odottaa. Ja ehkä sitten senkin jälkeen tämä järjestelmä jää vapaaehtoiseksi ja sen jälkeen jäsenvaltioilla on aikaa tottua tähän. Jos mietimme sitä Yhdysvaltain tilannetta, jossa on yhtenäisvaluutta ja vaikkapa Delavareen osavaltiota, jossa suurin osa valtion IT-yrityksistä on kotipaikkansa pitämässä, koska siellä on alhaisempi vero kuin monessa muussa jäsenvaltiossa. Ja itse tässä ehdotuksessa herra Martin sanoi, että tämä verotuskilpailu on osa tällaista jäsenvaltio kokonaisuutta. Mutta meidän täytyy muistaa se, että meillä on kansallisissa parlamenteissa yhdeksän, jotka ovat osoittaneet varauksellista suhtautumista tähän ja vaativat suhteellisuusperiaatetta ja toissijaisuusperiaatetta. Minä huomauttaisin, että tässä nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi on nyt vaaleja ollut ja Irlannissa sitten molemmat huoneet olisivat voineet tätä tukea aikaisemmin. Minun mielestäni tässä keskustelussa on vielä paljon jäljellä ja minä olen pienen jäsenvaltion edustaja tietenkin, mutta jos tämä ehdotus nyt ei käy Saksalle ja Ranskalle, niin meidän täytyy pyrkiä puhumaan ei siitä, vaan siitä, mikä käy koko unionille. Ja minä olen Irlannin etujenkin puolesta avoin miettimään sitä, mikä on koko unionin etu, koska se pitkällä aikavälillä hyödyttää sitten meitä kaikkia. Ja vakaus- ja kasvusopimuksessa pienet maat joutuivat näitä yksityiskohtiakin soveltamaan ja suuremmat valtiot voivat sitten vain hypätä tiettyjen sääntöjen yli. Minulla on tietysti tiettyjä varauksellisia suhtautumis, yksityiskohtia muutamiin asioihin, joita täällä on esitetty. Ei, mutta ei tämä kuitenkaan nyt tapahdu yhtäkkiä yön yli tämän kriisin yhteydessä. Meidän täytyy toki muistaa suhteellisuusperiaate ja toissijaisuusperiaate ja täytyy tietysti kuulla kaikkien muidenkin näkemykseen täällä, mutta kyllä voisin huomauttaa, että suhtaudun varauksellisesti moneen, mitä täällä on kuultu. Kiitos. Ja sitten Eldeke. Szeretném kiinduló pontként rögzíteni, hogy egyet... Kiitos. Haluaisin heti alkuun sanoa, että olen samaa mieltä kollegani kanssa ja hänen lähestymistapansa kanssa ja hänen katsantokantansa kanssa, mutta minulla on tiettyjä kuitenkin varauksia tämän asian suhteen. Ensimmäisenä meidän tarkoituksenamme on parantaa kilpailukykyä ja tukea kasvua ja myöskin leikata byrokratiaa. Minun mielestäni komission tutkimus, sehän julkistettiin Unkarin puheenjohtajakauden aikana ja tutkimuksen kasvuluvut eivät olleet kovinkaan lohduttavia. Unkarin kohdalla taidettiin puhua prosentista. Ja vaikkakin luotaamme katseemme vuoteen 2016, niin Minun mielestäni tässä ei ole asioita hoidettu hyvin ja haluaisinkin kysyä komissiolta, onko, tämä, onko tätä tutkimusta päivitetty, jotta siinä otettaisiin huomioon tämä viimeaikainen tilanne? Mitä vaikutuksia tässä on ollut EUn kasvulle? Ja mitä tapahtuu kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleville maille? Ja sitten muita kysymyksiä. Ensinnäkin yksityiskohdat. Missä määrin tämä järjestelmä tulee lisäämään byrokratiaa? Mitä kustannuksia siitä syntyy? minun mielestäni tämä ei ole EUlle etu. Ja mitä tämä tarkoittaa jäsenvaltioille? Aivan erityisesti viittaan tässä veron kantoon, koska verohallinnoillehan tämä tulee aiheuttamaan lisää kustannuksia. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Tarkastelin myöskin äh, suhteellisuuskaavaa ja näyttäisi siltä, että mitä eri jäsenmaihin tulee, niin eri tekijöitä on analysoitu hyvin eri tavalla. Esimerkiksi mitä tulee myyntiin, niiden koostumukseen, eli tämä vertailtavuus ja kokonaisuuden hallinta on minun mielestäni hieman ongelmallista tämän jakokaavan sisältö ei ole minulle kovinkaan selkeä. Nämä ovat kuitenkin olennaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat siihen, miten jäsenvaltio tulee suhtautumaan ehdotukseen. Tietyt jäsenvaltiot, niillä on jo varauksia sen suhteen, että otettaisiin yhtenäinen verokanta käyttöön. Esimerkiksi Unkarissa on tällaista vastustusta. Tässä on paljon avoimia kysymyksiä, niitä tulisi olla vähemmän. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos. Sitten Peter. And, um, I just like to say to... Kiitos. Haluaisin sanoa Mariannelle, että toki ajatus siitä, uh, että tämä uh, että jos tämä vaikuttaisi epäsuhteellisesti pk-yrityksiin, se on suuri huolenaihe kaikille. Me on, asia on asia, johon me palaamme uudelleen ja uudelleen. Yritykset kuitenkin palkkaavat todella paljon henkilökuntaa unionin alueella, ja tämä koskee toki myös ulkomaisia yrityksiä. En minä tässä nyt mitään erityisvetomuksia tee, vaan meidän täytyy olla kunnianhimoisia CCCTBn suhteen. Meidän täytyy tähdätä korkealle, olen samaa mieltä edustaja Lambertin kanssa siitä. Ja eh, hän puhuu varmasti omalle pääministerillensä myös siitä, että ongelma on se, että jäsenvaltiot eh, ovat eh, tavallaan eri asemissa. Ja jos me annamme sitten suurille jäsenvaltioille mahdollisuuden määritellä tämä minimi, niin silloin emme pääse tästä sopimukseen. Meidän on oltava varovaisia. Minusta on mielenkiintoista, kun me puhumme tästä, oli hyvä kuulla Gay Mitchellia. Joitakin maita pidetään <laughs> pidetään paariana sen takia, että he eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Mielestäni se on epäreilua. Meidän täytyy ottaa huomioon jokainen maa ja sen teollinen kanta ja, ja, ja perusta. Meidän täytyy kaikki tämä huomioida siinä, kun on kysymys tuloista ja verotuksesta. Eihän tässä ole kysymys verotuksessa vain harmonisoidusta lähestymistavasta, vaan siitä, että näitä varoja käytetään alueella, jossa sitä tarvitaan. Eli äh, tässä on kysymys omien hallitustemme rakenteesta myös. Meidän täytyy saada aikaan myös tiettyä fiskaalista harmonisointia, äh, eikä tätä täytyisi rajoittaa vain kahteen äh, maahan jotka päättäisivät CCTBstä. Sen tulisi koskea koko unionia, koska se on tämä maiden sisäinen kauppa, joka meitä pitää yhdessä. Ja niin kauan kun meillä on nämä mielipideerot, Marian, niin tuntuu siltä, että sinun mietitysi on menossa oikeaan suuntaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun hallituksemme ottavat esiin nämä asiat neuvoston kokouksessa, niin hyvin vähän tästä on käytännön kokemusta. We've got Kiitos. Meillä on vielä puoli tuntia aikaa, eikä kukaan muu halua puheenvuoroa. Tiedän, että Filip haluaa vielä uudelleen puheenvuoron, eli on ihan hyvä, että meillä käydään interaktiivista keskustelua. Sitten annan vielä puheenvuoron komissiollekin. Eli Filip, halusi reagoida siihen, mitä Ildiko sanoi. Niin, Gain puheenvuoroon. Me kaksi olemme onnistuneet käymään faktaan perustuvaa keskustelua Irlannin tilanteesta. En ole koskaan osoittanut Irlantia sormella pahiksena jokaisella meillä on omassa lainsäädännössämme veroparatiisi säädöksiä, eli meidän täytyy hoitaa asioita omalla kentällä. Mutta ainoa asia, mikä häiritsee puheenvuorossani, on tämä viittaus Delawarein Yhdysvalloissa, koska tämä minun mielestäni, siis Delaware, Remington, siellä voi mennä paikkoihin, jossa on rekisteröitynä tuhansia yrityksiä. Tämä on verovilppiä, veropetosta. Se on ehkä laillista, mutta se on kuitenkin veropetosta ja toivoisin, että tällaista ei sallittaisi Euroopan Yhdysvaltoja hyvänä esimerkkinä. Niin puheenjohtaja, minä haluaisin vain sanoa, että tämän tyyppistä voi tapahtua myös meidän unionissamme. Eli minä en puoltaisi tätä, mutta silti puoltaisin kuitenkin joustavuutta tässä järjestelmässä. Olen täysin samaa mieltä kanssasi siitä, että meillä ei tulisi olla sellainen tilanne, jossa kaksi maata sanelee. Me haluamme, että tässä on yhteisön lähestymistapa ja jotta tähän päästäisiin, niin meidän täytyy ottaa huomioon yhteisön kaikkien jäsenten tarpeet, ei vain tiettyjen. Eli tässä olen samaa mieltä. Ehdotan, että työstämme tätä tähän samaan suuntaan yhdessä. Silvi. No, exactly. It's important and I wanted... Niin, minä halusin korostaa tätä myös. Minä olen näitä Irlannin TVn ja radion haastatteluja kuunnellut ja tiedän täysin, miten hankala asia tämä on valtiollesi ja sinulle. Enkä halua ollenkaan kenenkään kuvittelemaan, että kaikki Ranskan ja Saksan mepit ovat samaa mieltä kuin hallitus ja samaa mieltä näiden päätösten kanssa. Minun mielestäni on tärkeää huomauttaa, että meidän pitäisi saada tällainen kokonaiseurooppalainen lähestymistapa ja meidän täytyisi yhdessä yhdessä pyrkiä katsomaan tätä tilannetta sellaisena kuin se on, eikä missään teoreettisella tasolla, millään teoreettisella tasolla. Me ehkä nyt odottelemme tässä lamaa, mutta meidän täytyisi tukea toinen toisiamme pikemminkin kuin ryhtyä tässä nyt tappelemaan toinen toistemme kanssa euroalueen sisällä tai muiden kumppanien kanssa ratkaistua ja löytääksemme. Mielestäni tässä hengessä täytyy mennä eteenpäin ja toivon, että voit uskoa nimenomaan siihen, että me tiedämme sen, että miten hankala tämä asia on, eikä Ranskan ja Saksan ole sitä aina helppo ymmärtää, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että tässä nyt ei halutaisi vähän poiketa näistä riveistä ja mennä eteenpäin. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Tietenkin Marian saa lopussa puheenvuoron, mutta jos haluat jo tässä vaiheessa, ole hyvä. Yeah, if possible, thank you. Kiitos äh, puheenjohtaja. Niin kollegat, kuulin tässä nyt jo jonkun verran asioita. Kollega Ivo on ihan oikeassa, kun hän sanoi, että eh, minun henkilökohtainen näkemykseni ei nyt täysin tässä heijastu, mutta siis minä olen esittelijä, eikä tässä ole kysymys minun henkilökohtaisesta näkemyksestäni, vaan yritän tässä saada aikaiseksi jotain, joka kelpaisi kaikille. Ja toivon, toivon tullakin, että kykenen tämän toteuttamaan niin, että me voisimme positiivisesti vaikuttaa neuvoston kokemuksiin, neuvoston kokoukseen, jossa heidän on tehtävä yksimielinen päätös, mikä ei ole helppoa ollenkaan. Ymmärrän kuitenkin kollegoiden huolenaiheet. Jos me nyt löydämme enemmistön, eikö meidän pitäisi mennä pitemmälle? No, tämäkin on yksi asia. Minä katson näitä tarkistuksia ja katson, miten me pääsemme eteenpäin. Mutta se, mikä minulle nyt ensimmäisenä tässä tulee mieleen, kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Huomaan tiettyjen kollegoiden puheenvuoroista asian, jonka olemme kohdanneet usein, kun me puhumme verotusasioista. Se on se, että me emme luota toistemme verotushallintoon. Kun me olemme puhuneet ALVstä, niin jo vuosia me olemme törmänneet tähän, että emme luota verotushallintoihin. Vero viranomaisten on valvottava asioita ja me epäilöimme sitten, että no tuolla toisessa maassa valvotaanko siellä yhtä hyvin kuin minun kotimaassani. Eli tässä on tällainen perusongelma. Eli jos ei ole luottamusta, jos me emme luota toistemme verotushallintoon tai viranomaisiin, niin silloin meillä oli pohjaa. Meidän täytyy katsoa, mitä me voimme tehdä, mutta kysymys kuuluukin, onko meillä tähän aikaa. Ja mietinkin tässä kansalaisena, parlamentin jäsenenä, että siinä vaiheessa kun me verotuksellisesti olemme harmonisoituneet niin paljon, että olemme riippuvaisia enemmän toistemme verotusjärjestelmistä, niin emmekö me silloin myös automaattisesti ponnistele kovemmin sen eteen, että se toimisi joka paikassa. Eli tämä on tavallaan tällainen noidankehä, kuka tekee ja mitä. Mutta uskon, että voimme laskea tämän varaan. Toinen asia, jonka kollega Mitchell otti esiin, että olemme nähneet ihan tarpeeksi jo sitä, että mikäli suuret jäsenvaltiot eivät kunnioita näitä normeja, niin eh, silloin eh, tätä ei pidetä tärkeänä. Ja tämä on ihan totta. Ja silloin pienetkään eivät seuraa mukana. Mutta meidän täytyy tehdä tässä ero verotuslainsäädännön ja toisaalta kasvu- ja vakaussopimuksen välillä. Verotuslainsäädäntö, mikäli me teemme eurooppalaisen direktiivin, silloin tämän direktiivin noudattamisen valvoja on yhteisön tuomioistuin. Jokainen voi esittää tästä kysymyksen ja tätä valvotaan. Ja mikäli sitten on niin, että suuret maat ja pienet maat ovat tietenkin yhtäläisiä lain edessä. Ja sitten taas kasvu- ja vakaus. Sopimuksen kohdalla tilanne on toinen, sitä ei tuomioistuin valvo ja tiedän, että Merkel on tätä vaatinut. Mutta näitä kahta asiaa me emme voi verrata keskenään, koska kasvu- ja vakaussopimus kuuluu neuvostolle, neuvosto päättää niistä asioista ja neuvosto ei ole aina kohdellut yhtä lailla suuria ja pieniä maina, mutta tuomioistuin taatusti tekee sen. Mitä sitten näihin yleisiin asioihin, mihin me olemme menossa, miten tämä vaikuttaa. En usko, että kukaan kykenee tätä täysin arvioimaan, vaikkakin tästä tulisi pakollinen järjestelmä. Me saamme tietyt puitteet, me, mutta tietenkin me otamme tietynlaisen riskin, jos me lähdemme kohti CCCTBtä. Toki tähän liittyy riski, mutta mikäli me emme ota mitään riskiä, emme kykene ikinä muuttamaan yhtään mitään. Ja me olemme kaikki varmasti vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy saada aikaan muutos, joka on kohti yhteisön verotuskantaa ennemmin tai myöhemmin, mutta jostain täytyy aloittaa ja silloin täytyy uskaltaa ottaa riski. Ja sitten me näemme, että jos tähän tarvitaan jotain korjauksia, että me kykenemme sen tekemään Euroopan tasolla. Ja tämä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun koko verotuskierto on käyty kerran läpi. Koko sykli on menty lävitse. Ja tällä tavalla sitten yritykset voivat myös itse äh, huolehtia ja viranomaiset voivat huolehtia siitä, että heillä on tarpeeksi rahaa hoitaa omaa politiikkaansa. Eli tässä nyt muutama huomio siihen, mitä kollegat täällä sanoivat. Uh, thank you very much. Kiitos. Ja meidän täytyy hieman nyt miettiä, koska ajoin antaa sinulle puheenvuoron ihan keskustelun lopussa, koska tässä täytyy ehkä vielä puuttua muutamaan muuhunkin asiaan. On hyödyllistä, että me käymme tätä keskustelua. Otetaan kaikki nämä jännitteet esiin, ne jännitteet, joita tämän asian taustalta saattaa löytyä. Ne otetaan esille heti ensi vaiheessa puitteissa, joissa se sitten stimuloi verokilpailua ja sitten jossakin vaiheessa asetetaan verokannat, jolla tämä kilpailutilanne viedään pois. Ja minun mielestäni tämä ei ole oikeudenmukainen peruste, jolla lainsäädäntöä voitaisiin säätää. Eli on ihan hyvä, että kaikki vaihtoehdot otetaan tässä esille. Ja itse omistin paljonkin aikaa sille, että meidän tulisi keskustella näistä haitareista, haarukoista, eikä mistään pysyvistä kannoista. Alvin suhteen me olemme antaneet varaa harkinnanmukaisille muutoksille esimerkiksi mitä turismiin tulee, jotta selvitään tästä kasvukriisistä. Ja voi olla, että tämä kriisi on vielä edessämme jonkin aikaa ja voi olla, että me haluamme saattaa talouteen tällaisia välineitä myöskin verokannan kautta, jotta voi sitten antaa erilaista, tarjota erilaista kohtelua maan sisälläkin tietyllä hetkellä. Ja meidän täytyy varmistaa se, että me mainitsimme, mainitsemme sen, että näitä joustavuuksia ehkä tarvitaan tulevaisuudessa – vaikkakin me pyrimme kohti harmonisoidumpaa järjestelmää. Ja tämä on myöskin läpinäkyvämpi veropohja, kuten me tiedämme. Me tiedämme, että tässä ei tulisi sormella osoittaa Irlantia, vaan tässä on sekä verokannasta että kannetusta verosta, josta on kysymys. Haluaisin komissiolle antaa puheenvuoron ja sitten lopuksi Marian saa sitten puheenvuoron lisäkommentteja varten. No, Tom Neil komissiosta. Um. Kiitokset puheenjohtaja. Minä johdan tätä yksikköä, jossa CCCTB on valmisteltu ja siksi tänne tulin kokoukseenne minä luulen, että vain seuraavat sanat toisin esille. On hyvin kiinnostavaa nyt kuulla jäsenten näkemyksiä ja olette juuri tärkeimmät kolme asiaa valinneet, eli tämä vapaaehtoisuus ja sitten tasojen konsolidointi minä tiedän, että Varmasti tiedätte komission vahvasta kannasta tähän asiaan, mutta on ollut kiinnostava kuulla teidän näkemyksenne tästä ja sitten mitä tässä lopullisessa tekstissä parlamentista tuleekaan, niin komissio tutkii sitä varmasti tarkasti. Haluaisin kiinnittää huomiota ainoastaan kolmeen kohtaan, joita tässä keskustelussa on nyt tullut esille, eli tähän vapaaehtoisuuteen, vaihtoehtoisuuteen. Tämä on myös ollut teknisesti eilisessä keskustelussa neuvoston työryhmässä. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että itse asiassa kun sanotaan, että nyt ollaan huolissaan siitä, että jäsenvaltioiden olisi ehkä vaikeaa tällaista kahta verojärjestelmää, verosääntöjärjestelmää pyörittää, niin huomauttaisin, että Tämä pikemminkin nyt tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy tarjota mahdollisuus käyttää tätä tä, eikä sitä, että sen täytyy käyttää myös erillistä kansallista järjestelmää. Eli jos jäsenvaltiot eivät halua tällaista kaksoisjärjestelmää ylläpitää, niin ne voivat sitten omat kansalliset järjestelmänsä tuoda lähemmäs tä. Se olisi yksi mahdollisuus ratkaista tämä ongelma. Mutta tämä ongelma on siis edelleen neuvostossa esillä ja siksi korostaisin sitä tässä. Ja toiseksi kiinnittäisin huomiota tähän linkkiin IFRSstä ja tämä syy, miksi me olemme olleet kovin haluttomia käsittelemään suoraan tätä IFRS on se, että eivät kaikki yritykset unionissa ole vielä käyttämässä tätä IFSR, kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja, ja näin me haluaisimme sitten antaa niille aikaa. Kaikki jäsenvaltiot eivät tätä siis vielä käytä, joten sen takia nämä kansainväliset kirjanpitostandardit olisivat hyvin hankalia tietyille yrityksille, jotka eivät vielä tätä IFRS käytä. Ja vielä lopuksi haluaisin puhua tästä toiseisuusperiaatteesta ja kiinnittäisin huomioon siihen, että me olemme saaneet näkemyksiä yhdeksän jäsenvaltion kansanedustuslaitoksilta tähän Lissabonin artiklaan 13 äänesti tämän periaatteen puolesta ei, mutta eivät vastustaneet tällaista muodollista uudelleen tarkastelua. Ja komission poliittisessa vuoropuhelussa on tätä asiaa käyty jo läpi ja otettu yhteyttä jokaiseen kansanedustuslaitokseen. Ja kesä, lokakuun ja lopussa ja marraskuun alussa nämä ehdotukset ovat tulleet julkisiksi ja näin jokaiselta jäsenvaltion kansanedustuslaitokselta komissio on tiedustellut asiaa ja saanut tietää, mitkä vastustaisivat tätä ehdotusta ja jotka sitten haluaisivat tätä suhteellisuusperiaatetta tai toissijaisuusperiaatetta enemmän tässä tekstissä nähdä. Joka tapauksessa uskoisin, että me komissiossa olemme kovasti tyytyväisiä saadessamme kuulla tätä keskustelua ja katsotaan, mikä sitten tuo lopullinen tekstiehdotus parlamentista on ja varmasti sen jälkeen keskustelemme asiasta uudelleen, koska tämä on hyvin kiinnostava asia myös parlamentin kannalta ja siitä syntyy kiihkeää keskustelua. Kiitoksia. Hang on, let's have a look. Uh, we probably have got... No niin, meillä varmaankin on aika. Ildiko halusi vielä sanoa jotakin. Ehkä se olisi, tämä puheenvuoro olisi tullut ottaa aikaisemmin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kuulin nyt komission vastauksen, enkä oikeastaan saanut kysymykseeni vastausta. Siis halusin tietää, mitä ovat EUn kasvuennustukset, jos tämä eh, komission ehdottama järjestelmä otetaan käyttöön mitä talouskasvuun tulee, niin tämähän kohdistuu eniten näihin haavoittuvaisimpiin jäsenvaltioihin. Mikä vaikutus näihin jäsenvaltioihin tulee olemaan? Haluaisin aivan numerotietoja. En oikeastaan näe, miten voitaisiin tehdä päätöksiä tällaisesta järjestelmästä. Haluaako komissio vastata? Onko teillä vastaus vai haluatteko palata tähän asiaan myöhemmin? I, I mean, niin, pyrin vastaamaan anteeksi, että en ottanut tätä jo esille, niin komissiossa meillä on kaikki taloudelliset tiedot tästä vaikutusten arvioinnista ja se on hyvin monipuolinen, monimetodinen myös ja me olemme saaneet tällaisia yleisiä suuntaviivoja ja trendejä siitä tietoomme ja siinä on puhuttu siitä, mitkä jäsenvaltiot olisivat haavoittuvimpia se on vähän vähäisemmässä osassa, mutta siinä puhutaan kuitenkin tietynlaisista skenaarioista, vaikutuksista eri jäsenvaltioissa, erilaisissa mahdollisissa tilanteissa. Joka tapauksessa tässä nyt täytyy sitten miettiä, mikä valitaan näistä ja minkälaista veropohjaa jäsenvaltiot päättävät nyt sitten käyttää, koska sitä ei nyt ole tätä verokantaa tuossa otettu huomioon. Jos jäsenvaltiot haluavat nostaa tai laskea tuota omaa kantaansa, niin se tietysti vaikuttaa tähän tulevaan kehitykseen. Eli emme ole onnistuneet saamaan mitään lopullista näkemystä tästä aikaiseksi. Ja huomauttaisin, että nämä ovat ennustuksia, ennusteita, eli tässä nyt kun päästään tällaiseen tekniseen keskusteluun ja kun sitä on jo käyty, niin kysyimme jäsenvaltioita siitä, tiedättekö mitä seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana jäsenvaltioiden verotulot ovat ja vastaukset ovat ei. Eli eivät jäsenvaltiotkaan tiedä, mikä tällainen verotulo voisi olla. Eli ei komissiokaan voi tarkkaan tietää tätä lopullista verotuloa verotuloasia ja se on tuossa vaikutusten arvioinnissa selkeästi esillä asiaa täytyy katsoa monesta eri kulmasta, mutta tulokset joka tapauksessa ovat julkisia. Kiitos ja sitten Ani. Kiitos Sharon. Haluaisin minäkin esittää kysymyksen komissiolle. Tämä kysymys, johon vasta, vastasitte juuri, niin haluaisin tietää, mitä nämä verotulot ovat. Tietenkin ähm, halutaan saavuttaa komission tavoitteet ja tällöin täytyy saada tietyssä vaiheessa sopimus aikaiseksi. Ja koska olette sitä mieltä, että me emme niinkään suuria askeleita tule ottamaan tämän taloudellisen hallinnon ja ohjausjärjestelmän suhteen, niin lähdemmekö me sitten erikseen hoitamaan veroharmonisointia? Koska tässähän on kysymys olennaisesta pilarista talouden hallinnassa Euroopassa näyttäisi siltä, että te ette halua säädöksiä kansallisten verokantojen sääntelyyn, ja sitä kuitenkin pyydetään näinä aikoina. Ja näyttäisi siltä, että tässä jätetään keskustelun ulkopuolelle yksi perusvälineistä, joilla talouden kansallisia talousarvioita hoidetaan, toisin sanoen verotus jos otetaan huomioon se, että sopimukseen pääseminen on hankalaa 27 tai 17 maan välillä, niin koska keskustelu on kuitenkin avattu tästä talouden äh, hallintajärjestelmästä, ainakin vähintään euroalueen sisällä, ja tässä puhutaan kansallisten talousarvioiden yhteisestä hallinnasta, niin haluaisin esittää teille kysymyksen siitä, voisimmeko me lähteä liikkeelle siitä, että pakolliselta pohjalta ryhdyttäisiin säätämään tätä vahvistettua yhteistyötä ja sitten muut maat voisivat tulla vapaaehtoiselta pohjalta myöhemmässä vaiheessa mukaan tähän yhteistyöhön. Marianne. Dank eh, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia kollegoita siitä, että he ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Saimme varmasti vielä koko joukon tarkistuksia ja on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla tässä sitten toimitaan niin, että löydän enemmistön. Mutta olen, on mielenkiintoista se, mitä olen nyt tässä kuullut mutta tuntuu siltä, että kaikki riippuu kaikesta. Kaikki jäsenvaltiot tavallaan riippuvat toisistaan, senkin me olemme huomanneet viimeisten kuukausien aikana, mutta myös kaikki asiat ja politiikka liittyvät toisiinsa. Yksi tekee jotakin, niin sen seuraukset tuntuvat toisessa maassa jo. Joten sen vuoksi meidän täytyy todellakin nyt koordinoida toimiamme, mutta kysymys on siinä siitä, että mistä me aloitamme, mitä me teemme ensin. Meillä täytyy nyt olla tässä rohkeutta ja uskon, että tukea löytyy ainakin sille, että me saamme aikaan CCCTB, n. miltä se sitten näyttää, sen näemme siinä vaiheessa, kun äänestämme tarkistuksista. Olen puhunut kauan komission kanssa, neuvoston edustajien kanssa, hallintojen kanssa, ja uskon, että tämä on ehdotus, joka on erittäin hyvin valmisteltu. Tämä ei ole sellainen, että äh, se on vain kiskaistu hihasta ja äh, annettu parlamentille ja sitten odotetaan ja katsotaan, mitä parlamentti sanoo. Ei, vaan tämä on todella hyvin valmisteltu ja olisin todellakin harmissani, jos äh, tämä nyt vaarannetaan. Ja olen kuullut, että myös neuvosto tavallaan on nähnyt sen, että parlamentti on tässä valmis menemään eteenpäin, mutta ikävä kyllä meillä ei ole yhteispäätösmenettelyoikeutta. Jos me jotain nyt haluamme, niin silloin meidän täytyy mennä eteenpäin realistisella tavalla. Minä olen oppinut politiikasta, että ei auta mennä eteenpäin härkäpäisesti – vaan että me saamme enemmän vaikutusvaltaa, jos käsittelemme asiaa realistisesti, eli otamme huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet, ja näitä huolenaiheita on tällä hetkellä hyvin paljon. Puheenjohtaja, tarkastelen nyt sitten näitä tarkistuksia, joita varmasti saan, ja pyrin siihen, että kaikki voivat avoimesti ja avoimin mielin käsitellä tätä asiaa, ja toivon, että saan tästä aikaiseksi hyvän mietinnön. Yksi asia, joka minua häiritsee, enkä saanut siihen vastausta, on kuinka voimme välttää Delawarin Euroopassa. Mitä meidän täytyy tehdä? meidän täytyy kuitenkin huomioida se, koska meillä on kuitenkin se etu Euroopan ehdotuksessa, jossa ei veroteta siinä paikassa, missä on pääkonttori. Eurooppalainen lainsäädäntö on kaikille sama ja kaikille, ka- kaikkiin sovelletaan samaa, samaa lainsäädäntöä. Ja äh, sitten yrityshän toimii, jos yritys toimii automaattisesti monissa äh, maissa, niin tässä meillä on eri tilanne kuin Delawareissa USAssa. Mutta markkinat ovat hieman huolestuneita. Millä tavalla me voimme välttää, en tiedä onko tämä todellinen vaara ja uhka, millä tavalla voimme välttää sen, että kaikki haluavat pitää äh, pääpaikkansa yhdessä ja samassa maassa sen vuoksi, että siellä on heikompi hallinto ja valvonta on heikompaa. Tämä on asia, josta en nyt välttämättä tiedä, kuinka tämä pitäisi hoitaa. Toivon, että kollegatkin voisivat tätä hieman pohtia ja sitten voimme ensi kerralla ehkäpä löytää tämä ratkaisu. Kiitos. Thank you very much. Suurkiitokset. Keskustelu on ollut mielenkiintoinen. Määräaika tarkistuksille on torstaina 8. joulukuuta kello 12 ja niitä käsitellään 9. tammikuuta ja tarkoituksena on äänestää 6. helmikuuta ja sitten tämä vietäisiin maaliskuun jälkimmäiseen täysistuntoon. Eli suurkiitokset tästä. Ja nyt sitten pidämme pienen tauon, kun odotamme, että ihmiset tulevat tänne äänestyksiä varten ja että saamme äänestyslistat jaettua. Mutta jatkamme noin viiden minuutin kuluttua kello 11. Kiitos.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

No niin, voisimmeko istuutua, jotta minäkin näen, kuka on paikalla. One, two, puheenjohtajan ilmoituksia ennen kuin ryhdymme äänestämään. Nyt kun täällä on riittävästi jäseniä, esitän asiani lyhyesti. Ensinnäkin meillä oli eh, trilogi Emiristä ja siitä, siinä otettiin edistysaskeleita, mutta me emme ole vielä työtä vieneet päätökseen – ja täten uusi trilogi tullaan järjestämään seuraavan parin viikon aikana. Sitten markkinoiden hyväksikäyttödirektiivistä minun täytyy sanoa, että Libe on pyytänyt yhteistyötä artiklan 51 mukaisesti. Tämä liittyy niihin kohtiin, joissa puhutaan rikosoikeudellisista sanktioista, eli tämä kuuluu direktiivin piiriin. Libe sanoo, että että he haluavat johdonmukaisuutta EUn rikoslainsäädäntöön eri oikeusperusta, koska tämä perustuu artiklaan, eräseen artiklaan, jonka tarkoituksena on hoitaa rikosoikeudellisia asioita ja tarkoituksena on vahvistaa lainvalvontaviranomaisten asemaa. valiokuntien puheenjohtajakokous on vastustanut tätä pyyntöä ja Libeltä on pyydetty tavanomaista lausuntoa ja aion ehdottaa heille muodollista yhteistyötä ja sitä, että tätä käsiteltäisiin rikosoikeudelliselta kannalta ensisijaisesti. Ja kuten aikaisemmin pyydettiin, niin kerron teille Tanskan matkastamme. Siellähän me vierailemme 24. ja marraskuuta. Minä, Stojan, Huang Gok ja paikallinen jäsen Ann Jensen. Meillä oli hyvin rakentavia kokouksia puheenjohtajamaan kanssa tapasimme pysyvät äh, sihteerit valtiovarain, äh, talousministeriöstä ja elinkeinoministeriöstä, kasvuministeriöstä. No, eräs ministeri sairastui ja täten häntä emme päässeet tapaamaan, mutta tapasimme veroministerin, keskuspankin edustajia, pankkijärjestön edustajia ja myöskin parlamentin jäseniä, niitä, jotka vastaavat EU-asioista, rahoituspalveluista – Keskustelimme heidän kanssaan siis rahoituspalveluista ja makrotaloudellisista asioista. Keskustelimme myöskin aiheista, jotka liittyvät Tanskan prioriteetteihin puheenjohtajamaana. Ja sieltä löytyvät CCCTB, transaktiovero, eurokriisi, kasvutalous, valtionvelka, velka, rahoituspalvelujen säänteleminen. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että meillä on avoin koordinaattorien kokous tänä iltapäivänä kello 16.15 lähtien vartijavaille kuuteen saakka, eli tässä samaisessa salissa. Sinne tulee Saksan talousneuvoston talousasiantuntijat. Tämä on avoin kokous ja siellä keskustellaan euro obligaatioiden vaihtoehdoista ja tulkkaus on saatavilla ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Toivon mukaan jäsenet tulevat paikalle. Ja tämän myötä me voimme nyt ryhtyä sitten äänestämään, toivon mukaan, jos minulle annetaan äänestyslista. Esityslistan kohta viisi. parlamentin ja neuvoston ehdotus liittyen eurometallirahojen liikkeeseen laskuun. Olemmeko kaikki valmiita? Niin. Herra Ludvigsson. Minun äänestyskorttini ei toimi. Okay. Do, well, let's, can we have a, a test? Niin, voisimmeko tehdä koeäänestyksen? Äänestys alkaa. Katsotaan, miten tässä käy. Morning, Sharon, by the way. Morning, morning, morning, everybody. I wanted that dress. I'm sure. No, I think I've, no, it's this slightly different. <laughs> right, so everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? 32 äänestänyt, 29 rekisteröityi Eli, no niin. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Abstention. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus yhdeksän. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yhden tulisi äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kollegat, voisinko pyytää teitä nostamaan kättä? koska te ette ole kaikki paikalla ja minun täytyy sitten pyytää näitä äänestyksiä, jos ette nosta kättä. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus A esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus B esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 ja 18 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tämä on poistava tarkistus. Tarkistukset 17 ja 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.15. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, tässä salissa on hieman hankala nähdä kompromissiluonnos B esittelijältä tai suullinen esitys esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus Sehän hylättiin. Tarkistus 20 puolesta. Tarkistus 20 koska suullinen raukesi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Ilmeisesti se hylättiin, mutta äänestys päättyy. Hyväksytty, eli hyvä, että tarkistimme. Tarkistus 23. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ali, nyt en kuule omaa ääntäni. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Tarkistan, koska en nyt näe täällä käsiä ylhäällä. Vielä yksi. No hyväksytty joka tapauksessa. Siinä vain käsiä puuttui. Tarkistus yksi puolesta Nyt odotan tässä EPPn käsiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Voimme, voimmeko tarkistaa kolmosen? Ilmeisesti se meni läpi tyhjien ansiosta. No, se meni ohi. Eli otetaan uusiksi. Äänestäkää uudestaan. Edelleen tarkistus kolme. Tiukka tulos. Hyväksytty. Niin kuin ajattelinkin. Sitten suullinen C esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko äänestää koneellisesti tästä muutetusta tekstistä? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 ei vasta ääniä, ei tyhjiä. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestäkää. No sinutkin pitää lisätä kolmanne, kolmanneksi, kymmeneksi, kuudenneksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis 36 puolesta, ei vasta ääniä, ei tyhjiä. Kiitos ja sitten siirrymme tämän jälkimmäiseen osaan, eli neuvoston asetus. Esityslistan kohta kuusi, tarkistus seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän, no tarkistetaan. Tässä oli sekaannusta puolesta ja vasta äänien suhteen. Äänestys päättyy, no se hylättiin. 21 vastaan 14. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus A puolesta vastaan No ei tässä yhden ryhmän kompromissia voida ottaa. Eli puolesta vastaan tyhjää. No nyt olen hieman hämilläni, koska tämä nyt jakaantui kolmeen. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta. Puolesta kymmenen vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty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 hyväksytty 36 puolesta, ei vastaääniä, ei tyhjiä. Ja sitten äh, lainsäädäntöpäätöslauselmasta sähköinen äänestys. Vielä kolme ääntä puuttuu. Ovatko kaikki painaneet nappulaa, ne joiden oli aikomuksenakin äänestää? Vielä yksi. Äänestys päättyy. 36 puolesta, ei vasta ääniä, ei tyhjiä ääniä. Suurkiitokset. Ja nyt sitten äh, luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten. Minä en itse asiassa näe näillä uusilla silmälaseillani. No niin, Tässä meillä on kolme suullista tarkistusta kompromissiksi A, eli äänestetään niistä erikseen ensin. Eli ensin suullinen tarkistus SND-ryhmältä. Siihen, siinä otetaan johdantosan lauseke mukaan lausunto, jonka puheenjohtaja on antanut puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten toinen suullinen tarkistus otettaisiin mukaan sana tasapainoinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kolmas suullinen tarkistus, siinä puhutaan äh, naapuri, naapurista puolestaan vastaan tyhjää hylätty. Eli voimmeko nyt äänestää kompromissista A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi teksti muutettuna koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme tyhjää, ei vasta ääniä. Kiitokset. Ja siinäpä se. Olemme käyneet esityslistan loppuun. Meillä on varjoesittelijöiden kokous Sepasta. Eli voisitteko poistaa salista vähin äänin?